So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. No niin, hyvät kollegat. Puhun vähän nyt hitaammin, koska minulta kysyttiin juuri, että saako mennä käymään vielä vessassa tässä ennen kuin aloitamme, joten nyt voin vähän sitten toistaa se, mitä on päivä totesin, vaikka se on melkein vähemmän ihmisiä paikan päällä. Kiitokset näistä kaikista parannemistoivotuksista, joita sain sairauteni johdosta. Olen nyt takaisin ryhmässä kyllä, mutta en ihan vielä täysin uralla. Ihan vielä päässyt toiminta valmiuteen. Mutta kyllä pyrin tähän sitten valiokunnassakin. Joten Toivon, että meidän yhteistyömme toimii hyvin ja teemme kaiken tämän eteen. Aloitetaan sitten kohdasta seitsemän. Kirjeen muodossa olevan lausunnon hyväksyminen EGR-hakemuksesta Microsoft. Ja meillä on tässä sähköinen äänestys, eli koneellinen äänestys. Olkaa hyvä, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? David Kaassa. Kolme EPP-ihmistä on liikaa täällä. Ahkeria, ahkeria olette. Nyt on vielä yksi liikaa. Hyvä, nyt on hyvin kaikki. Hyväksytty. A, ah, tulos näkyy täällä. Hyvä. Sitten kohta kahdeksan. Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. Kompromissi F. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta. Vastaan. olen vähän vielä epävarmainen kahdeksan kuukauden niin tauon jälkeen, että tarkistetaanpas koneellisesti. Koneellinen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 28 puolesta, 21 vastaan, 40 puolesta vastaan, hyväksytty. 41 puolesta vastaan hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpas. 43 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? ei on jälleen yksi liikaa. Joten vielä kerran äänestys uusiksi, koska ei oli yksi liikaa. Yksi ääni liikaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 29, 18 hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 47 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 48 tarkistetaan, siis 47 tarkistus vielä koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24, 20, hyväksytty. 48 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 50 raukeaa, 51 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi G puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi H, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten seuraavaksi tulee kompromissi I, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi J, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 Kyllä, 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 ja 100 identtiset yhdessä puolesta vastaan no, tyhjää hyväksytty. Budjetti 8 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 96 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 101 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi B puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkastus 14 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 104 on vedetty pois. 105, 106, yhden, identtisesti yhdessä puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi Q, puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi R, puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 113, puolesta, vastaan. Tarkistetaanpa tämä. 113 on kyseessä. Koneellinen tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta ajatusta vastaan. Ole pahoillani ei vielä tämä minun katseeni ei ole vielä ihan tarpeeksi tarkka. Hyväksytty. Sitten 16. Se aukeaa. 17 seuraavaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Uskoisin, että se hyväksyttiin. Mutta tarkistetaanpa sekin. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18. Tarkistus 18. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi T. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 120 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Budjetti 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi V puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Budjetti 10 puolesta, vastaan, tyhjää, se on hyväksytty. Kompromissi 2V puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty tarkistus 20 ja 130 yhdessä puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpas tämä. 132. Oletko kaikki äänestäneet? 2007-2003 hyväksytty. Sitten Sorry, maybe I'm... Äänestimme 21. Kenties tämä meni minulta ohi. Dankeschön. Sorry. Kyllä, ole pahallani. Tehän autte minua. Hyvä. 201 se pitää vielä äänestää puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 133. Se raukeaa. Joo. 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 raukeaa. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 22 puolesta vastaan. Niin, ja 144 yhdessä. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjä Hmm. Tarkistetaanpa. 145. Tarkistus koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 3019. Pitää olla tarkempi. 146. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Taidettiin hyväksyä. Kyllä. No tarkistetaan. 146 tarkistus vielä. Koneäänestys. Oletko kaikki äänestäneet? 27.3. Hyväksytty. Nyt katseeni tarkastui. Budjetti 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 147 puolesta 147 ja 148 yhdessä. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi A, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi B, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 209, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kaksi raukeaa. Kompromissi C. 29 tarkistetaan. No tarkistetaan 29. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi raukeaa. Kompromissi C puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan. Tämä aika vaikea nähdä. Pyydän anteeksi, mutta haluan minun tarkistaa. Tarkistus 33, tarkistus vielä. Oletko kaikki äänestäneet? Täytys päättyy 3019. Voisitteko ehkä vähän, vähän näyttää selkeämmin nämä merkit? Budjetti kaksi. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi D, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Mistä pitää äänestää? 34, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35 vedetty pois. Budjetti 3 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hmm. Taisi olla hylätty, mutta tarkistetaan kuitenkin. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25, 25. Se on hylätty. No niin, tähän jo tar- tarkempi. Kompromissi E puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36 on poissa. Ja sitten loppuäänestys 1 laustoluonnoksesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 46.3. Selkeä tulos. Onnittelut esittelijälle. Sitten äänestys kaksi vielä. Äänestys kaksi neuvottelumandaatista. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Sama tulos 46.3. Onnittelut esittelijälle. No niin, juonpa ensin kulauksen. Sitten kohta yhdeksän Euroopan ammattillisen koulutuksen kehittämiskeskus, CDFOP. Kompromissi D puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6 vettä pois. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty 40 41 tarkistetaan vielä. Se oli vähän ristiriitainen ja nopea nyt tämä äsken äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. 42. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 43. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 44. Puolesta, vastaan, hylätty. Tarkistaapas. 44 tarkistetaan vielä äänestystulos. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hylätty. Tarkistus 7. Puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty. 45, 46, vedetty pois. Kompromissi E. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Budjetti 6, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 51, puolesta, vastaan, tyhjää, Käsimerkit eivät oikein näy kunnolla. Tarkistetaanpas vielä. Tarkistus 51. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 52 suullisella muutoksella. Emilian Pavel on tehnyt tämän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, jos näin oikein. Haluatteko tarkistuksen vielä? Tarkistetaanpa sitten vielä. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Tarkistus 55 ja budjetti 7, ensimmäinen osa ne ovat identtiset. Äänestetään yhdessä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 54 on vedetty pois. Kompromissi F. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 59 ja budjetti 7 kolmas osa ovat identtiset puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 60 vedetty pois. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus I, tai tarkistus I puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 53, onko tämä oikein? Kompromissi K seuraavaksi. Kompromissi K puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi L puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi M puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi N puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi O puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavalla sivulla 13. Ja 91 seuraavaksi. Puolesta vastaan. Tyhjää. Taisi olla hylätty, mutta tarkistetaanpas. Tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Näin äänestys päättyy. Hylätty. 93 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 94, ei 92 ensin, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 94, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompressi kuu puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty. Budjetti kahdeksan, puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 96, puolesta. No, se onkin puolesta. Komurssi R. Vastaan, tyhjää. Hyväksytty. Sitten Kompromissi T, Kompromissi T. Puolesta. Vasta. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi U. Puolesta. Vastaan. tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi V. Puolesta. Vastaan. tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 2 V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompressi Y, Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 9 puolesta vastaan tyhjää taisi olla hyväksytty, mutta kompromissi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 128 suullisella tarkoituksella Pavelilta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä vielä. 128. Oletko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Sitten budjetti 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 20 ja 29 ja budjetti 11 ovat identtisiä yhdessä puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 130 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hmm. Aika vaikea nähdä. Tarkistetaanpas. 130 on kyseessä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 27.4. hyväksytty. 131 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi AA, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 134, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 135, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi AB, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hylätty. Haluaako tarkistuksen joku vielä? No tarkistetaanpa sitten. 138. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. Kompromissi AC puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi AD puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 25 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Budjetti 13 puolesta ja vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi A. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 3. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 28. Kohta kohdalta ensimmäinen osa. Puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29. puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää. Pitää tarkistaa tämä 34 koneellinen äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? 26, 24 hyvätty. Kompromissi C puolesta vastaan, tyhjä. Hyväksytty. 36 puolesta, vastaan, tyhjä. Hyväksytty. 30, tämä viisi on puolet pois. Budjetti 2 puolesta, vastaan, tyhjä. Hyväksytty. 37 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaanpas tuo vielä. 37 on kyseessä koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. 28.3. Sitten vielä kolme äänestystä, jos ymmärrän nyt oikein tämän äänestysluettelon. Eikä yksi. Ensinnäkin mandaatti Ensin loppuäänestys. Ensin loppuäänestys. Ensin loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Sitten mandaatista, neuvottelumandaatista, toinen äänestys, se äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Näin äänestys päättyy. Suurella enemmistöllä voitettu. onnittelut esittelijälle. Sitten kohta kymmenen Euroopan elin- ja työolo, työolojen kehittämissäätiö Eurofound. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D-2 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistaanpas. D2. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Sitten kompromissi t 2 sitä sitä vielä uudestaan. t 2 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28, 28 vastaan, 28 vastaan, 22 puolesta. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Budjetti 5 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää. Taisi olla hyväksytty, mutta tarkistava kompromissi Y on kyseessä. Äänestys päättyy. Kompromissi Y on hyväksytty. Sitten 121 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistaanpa, 121 on kyseessä. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi I seuraavaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi I2. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 15. Yhdessä Ja tarkistus 15 ja budjetti 6 kolmas osa ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi N2 puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi P puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi Q puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi R puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2V puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 133 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 134. Se raukeaa. Okei, okay. anteeksi. Kompromissi S puolesta. Vastaan, tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi T puolesta. Vastaan, tyhjää. Hyväksytty. 140 vedetty pois. Tarkoitus 209 puolesta. Vastaan, tyhjää. Hyväksytty. 142 raukeaa. 143, 144 pöytä pois. 145 puolesta. Vastaa, Tyhjä. 145. Sitä 45 oli juuri äänestämässä sitä, ja se on nyt hyväksytty. Sitten 146 raukeaa. Kompromissi U Seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi U2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Standard 152 puolesta. Anteeksi, anteeksi, anteeksi. Hyvin huomasit tämän. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 raukeaa. 158 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaanpa. 161. Äästys päättyy. Hylätty. Niukasti. 33 ja 162 yhdessä. Identtisiä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi V2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistetaan kuitenkin koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Niukasti hylätty. 164, 165 identtisiä ja 166 myöskin identtinen. Kaikki kolme yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten budjetti kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaanpa siis. Okei. Okay. Budjetti yhdeksän. Koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Anteeksi. Kompromissi Z puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta, vastaan, tyhjää, hylä, hyväksytty, hyväksytty. 176 jää pois. 122. 122 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten 39 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 180 sekin. Älä tarkistetaanpas, okei, okay, hyvä. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. 180. Se on näin hoidettu. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41. Se on 41. Ja 185 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi BB. Tarkistus. Ei, ei tarkistusta. Okei. Okay. Tarkistetaanko vai eikä? No tarkistetaan. Tarkistetaan kaikki. Tarkistetaan 41 ja 185 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi BB. Puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty. 191. Puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi CC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 raukeaa. 43 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjä. En nyt oikein nähnyt tätä. SND nostaa käsiä vähän laiskanlaisesti. Vielä kerran. Tarkistetaanpas saman tien. Oletko kaikki äänestäneet? Sata yhdeksänkymmentäkahdeksan on kyseessä. Oletko kaikki äänestäneet? Hyvä. Hylätty. 199 puolesta vastaan Onpas tämä nyt vaikeaa. Tämäkin pitää tarkistaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 44. Sitä ei ole, se ei ole sallittu. Kompromissi A. Puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 tarkistus vielä. Oletko kaikki äänestäneet? Sitten äänestys päättyy. Sitten 49. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. 49. Tarkistus vielä. Oletko kaikki äänestäneet? Hylätty. Kompromissi B puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56 raukeaa. 55. 55 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 57 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaanpas 57 koneellisesti. Hyväksytty. Budjetti kaksi Puolesta vastaan Hmm. Voidaanko me äänestää uudestaan? Budjetti kaksi puolesta. Vastaan. Se on hyväksytty. 58, vedetty pois. Kompromissi P2, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi P3, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 59. Niin, sitten koko lausunto sisältöineen. Nimenhuutoäänestyksenä sähköisesti Äänestys alkaa. Loppuäänestys. Oletko kaikki äänestäneet? Onnittelut esittelijälle. Ja sitten vielä neuvottelumandaatista pitää äänestää toinen äänestys äänestyksellä sähköisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Näin tämä on valmis. Ja Onnittelut esittelijälle ja myös kaikille neuvottelijoille. Näin tämäkin lausunto tai mietintö on valmis. Ja huomenna koordinaattorit voivat sitten, ottakaa hetken, He, hitaasti vain. Tähän vain kommentti minulta, että koordinaattorin kanssa voidaan keskustella siitä, että voidaanko näiden kolmen viimeisen lausunnon virastomietinnön voidaanko ne käsitellä yhdessä. Tämä on, tämä on koordinaattorinen keskeinen keskustelu. Voi miettiä sitten, sitten kohta 11 se on siirretty 28.9. pidettävään kokoukseen, joten sitten päivänä, mutta kaikkein vähäisimpänä David Kaasan mietintö kohta 12. Väärinkäytösten paljastajat, niitä koskevat toimenpiteet. Tarkoitus 41 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää. Oh. Näytti hyväksytyltä, mutta tarkistetaanpas vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Kompromissi K. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi L puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi M puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi P puolesta. Mstä juuri äänestettiin. Nyt ollaan p -ssä. Ei saa nyt sekoittaa asioita. Hyvä. Vastaan. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi N puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kompromissi Q puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 84 puolesta. Vastaan. Ylätty. Kompromissi. No, tarkistetaanpas. Tarkistus 84. äästys, tarkistetaan vielä. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 90 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi T puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi O puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 99 no, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi A puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi B puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi C puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi E puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi D puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi F puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan tarkistus 26 äänestys vielä uudestaan. Oletko kaikki äänestäneet? Hylätty. Kompromissi G puolesta. Vastaan. tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi H puolesta. Vastaan. tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatko todellakin var- varmistuksen vielä? No, tarkistetaan. Minä voin tarkistaa kyllä ihan mitä vaan. Ei sinne mitään. otan tämän vakavasti. Tarkistetaan tämä 37 oli kyseessä. Oletko kaikki äänestäneet? Hyvä. kahdeksan. Puolesta, vastaan, tyhjä, Hyväksytty. 39. Puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. Haluatteko tarkistuksen? Neljäkymmentä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten koko laustoluonnos äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Näin saamme tuloksen. Onnittelut esittelijälle. Tämä on selkeä tulos. Juomme sitten Prosecco tämän kunniaksi, David. pidämme lyhyen tauon. No, kuunnelkaapa nyt. Kuunnelkaapas. Me keskeytämme lyhyesti kokouksen, kunnes tiedämme, että ei tarvitsekaan tuota keskeyttää, hän onkin täällä paikan päällä jo. No niin, sitten kohta 13. Nuorten työllisyysaloitteen toteutus jäsenvaltioissa, jäsenvaltioissa tässä otan tervetulleeksi. This is der Mensch mit dem Manager. Ja, mit dem. Mhm. soweit? Ready? Please take your seats. Olkaa hyvät <laughs> Rauhassa siellä halvoillakin paikoilla. Anna Sander. Feline. Onko tämä nyt ihan totta? Onko tämä tottakaan? No niin, sitten kohta 13. Nuorten työllisyysaloitteen toteutus jäsenvaltioissa. Toivotan tässä tervetulleeksi Jan Timovskin paikan päälle parlamentin tutkimuspalvelusta, joka kertoo meille sitten tämän arvioinnin tulokset ja sen päätulokset. Teillä on puheenvuoro, Thank, um, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, tietysti minulle on ilo EPRSn puolesta esitellä tulokset ja auttaa teitä työssänne. Ymmärrän, että sain nyt viisi minuuttia. Minulla on tässä muutama kalvo ja yritän esittää lyhyen yhteenvedon tästä julkaisusta, joka kaikki ovat varmaankin saaneet printattuna. Euroopan parlamentin äh, tutkimuskeskus äh, EPRS ja Expost-arviointiyksikkö. Äh, Yksi sen tehtäviä on tarjota parlamentin sisäisiä ulkoisia asiantuntemusraportteja. Ja sitten menemmekin suoraan aiheeseen. Tämä julkaisu on, ähm, sitä on viivästetetty pari kuukautta, koska työ äh, pidettiin maaliskuussa 2017. Emme silloin saaneet vielä tuloksia. Nyt me saimme tietoa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta myöhemmin ja nyt on yritetty tarkastella ei ainoastaan nykytilannetta, vaan myös arvioida hiukan näitä tavoitteita nuorisotyöllisyysaloitteessa. Nyt hankaluutena on kuitenkin tiedon puute. Nyt varmasti muistatte että asiasta järjestettiin myös ulkoinen auditointi ja tästä sitten taustaa. On tärkeää tehdä ero nuoren työllisyysaloitteen ja nuorisotakuun välillä. Nämä koskevat maita, joissa on korkein työttömyysaste nuorten työttömyysaloite on kunnianhimoinen ja EU oli nyt kriisitilanteessa ja se näkyi myös siinä, että rahoitusta on naikaistettu ja etukäteen rahoitettu. Meillä on seurantamekanismi, jonka avulla tarkastellaan asiaan liittyvää asetusta ja me olemme nähneet, miten Euroopan komissio on kovasti ponnistellut, jotta saisi jäsenvaltioista tietoa. Niinpä täytäntöönpano on viivästynyt. Ja itse asiassa nämä tiedot, joita komissiolta on antanut sen tiedon, mikä ovat saaneet jäsenvaltioista, tämän niin, EUn lainsäädännön vaatimukset. Nyt on tärkeää muistaa, että nuorten työttömyysaloite ei ole eh, väline, joka puuttuu pelkästään nuorisotyöttömyyteen. Se asettuu myös laajempaan talouspoliittiseen kontekstiin. nämä tiedot, jotka on julkaistu Niissä näkyy ensinnäkin nuorisotakuu, rakenne, siinä tärkeät puitteet ja operatiiviset ohjelmat, jotka mainittiin useimmissa jäsenvaltioissa, sellaisia jo on. Euroopan komissio ja sen laatima hyväksyntäprosessi on myös se tärkeä tekijä tässä. Tässä tilanteessa, jossa tiedot pitkän ja lyhyen aikavälin tuloksista eivät vielä ole saatavilla komission kertomuksessa. Me olemme pyrkineet osoittamaan, miten asiat ovat menneet eteenpäin ja paremmalla tolalla ovat myös toisaalta on lisääntyvä rahoituksen määrä ja Lisäksi on nähty, että useissa jäsenvaltioissa työttömyysasteet ovat laskussa. Ongelma, joka tässä on nähtävissä, on hankaluus osoittaa, miten korrelaatio on tapahtunut työllisyysaloitteen ja lukujen välillä. On mahdollista osoittaa, että tässä on vaikutusta tosiaankin nuorten työllisyysaloitteen Aloitteella on vaikutusta aleneviin työttömyyslukuihin, mutta on vaikea sitä osoittaa. Emmekä siis tiedä, onko tässä suora yhteys. Ja jos nyt katsotaan tätä taulukkoa tuolla julkaisun lopussa, siellä näkyy valtavia eroja 2015, osittain 2016 vuonna. Äh, eli te saatte nyt sitten äh, vähän tuoreemman tilanteen, jossa näkyy, ovatko määrät muuttuneet. Äh, vertailuanalyysi. Mm. Sen lisäksi, että on nyt vaikea asettaa toimielin puitteistoa, koska monilla jäsenvaltioilla on jo oma mekanisminsa ajatellen nuorisot työllisyyttä, joissakin ei ole. Ei, ei ole. Ja jotkut ovat käyttäneet paljolti tätä mahdollisuutta hakea rahoitusta ja rahoitusta on käytetty yksittäisiin ohjelmiin eikä tähän rakenteeseen. Niin tuo tilintarkastustuomioistuin on herättänyt kysym- on ottanut esiin kysymyksen ja monet vaan tarkastella, että sitä myös ähm, onko käytetty äh, myös kansallista rahoitusta ja mikä on sitten todellinen vaikutus äh, työllisyysaloitteeseen. Ja sitten tämä loppu kannattaa vielä erikseen lukea. Nyt on vaikea tässä vaiheessa arvioida, onko nuorison nuorten työllisyysaloitteen äh, vaikutus äh, suora. Ähm, tarvittavaa tietoa ei vielä ole tarjolla, mutta niin kuin tiedätte, ähm, tulokset ovat äh, myönteisiä ja tällä tavoin saamme nyt lisärahoitusta. On tärkeää huomioida myös, että Tästä on ollut apua, mutta pragmaattinen ja kunnianhimoinen ovat kaksi eri asiaa ja se vaikuttaa sitten lopputulokseen tämän vuoden huhtikuussa tuli kommentteja siitä, että huolimatta nuorten työllisyysaloitteesta, huolimatta yhä on paljon nuoria työttömänä mutta tavoitteet ovat olleet erittäin korkealla, että saavutetaan kaikki nuoret alun perin. Ja te tiedätte, että tilintarkastustuomioistuin on yrittänyt myös saada vähän maan tasalle näitä tavoitteita. Ja näin siis varmasti tapahtuu täytäntöönpanokertomuksessa. Kiitos. Vielen Dank. Kiitokset saman tien. Sitten esitteli tämä puheenvuoron Romana Toms. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat antaneet oman panoksensa tähän tekstiin asiantuntemuksellansa ne, jotka ovat jättäneet tämän mietintöluonnoksen laatimista. Me olemme huomanneet tässä, että tästä kyllä varmasti tulee hankalaa ajatellen kaikkia näitä syitä, joita täällä tuotiin. Meillä on kovin vähän laadukkaita tilastotietoja käytettävissämme tällä alalla. Tilastotietojen määrä on todellakin aika heppoinen. Olemme kuitenkin onnistuneet muotoilemaan joitakin avainviestejä. Ja nämä avainviestit ovat mukana tässä mietinnössä ja heijastavat minun näkö, meidän näkökantojamme. Haluaisin puhua näistä nyt ihan järjestyksessä. Ensinnäkin meidän täytyy esittää itsellemme erittäin tärkeä kysymys, eli se, mikä on tämä nuorten työllisyysaloitteen tulevaisuus? Aiheeseen liittyvä keskustelu e, siitä, jatkuuko tämä aloite tulevaisuudessa, jos jatkuu, niin millaisena, niin e, tehtävä on äärimmäisen tärkeää. Keskustelu ei ole vielä käyty loppuun. Tänä päivänä nuorten työttömyysaste Euroopan unionissa on erittäin korkea ja näiden nuorten täytyy pystyä luottamaan meidän apuumme. Yhtä lailla tärkeää on myös seuraava kysymys. Mitä tehdä tälle aloitteelle suunnatun talousarvion suhteen. Pitäisikö tätä talousarviota kasvattaa? Minä olen sitä mieltä, että kyllä, niin että voidaan tukea näitä toimia. Mutta olen sitä mieltä, että meidän täytyy toimia yhtä lailla sillä tavalla, että tämä talousarvio pannaan täytäntöön vastuullisella tavalla, vastuullisemmin kuin mitä tähän asti on tehty. Mietinnössäni olen myös painottanut sitä merkitystä, joka on poliittisen tuen ja poliittisen tahdon merkityksellä, kun puhutaan nuorten työttömyydestä. Haluaisin tässä korostaa myös toista äärimmäisen tärkeää seikkaa, eli yhteyttä työmarkkinoiden ja koulutusjärjestelmän välillä. Olen sitä mieltä, että nuoret aloittavat koulutusohjelmissa, sellaisissa ohjelmissa, jotka eivät välttämättä johda mihinkään työllistymiseen. Eli koulutusjärjestelmän muuttaminen johtaisi parempiin tuloksiin. Kyllähän raha voidaan aina hyväksyä ähm, ja käyttää, mutta sen lopputulokset ovat kovin lyhytkantoisia. Ja tämä tulee vain äh, teenäisesti kasvattamaan työpaikkojen määrää. Me haluamme, että työpaikat ovat kestäviä luonteeltaan. Meidän täytyy pohtia myös laadukkaiden työpaikkojen määritelmää. Tämä on sellainen alue, jossa emme ole vielä yhteisymmärrykseen päässeet. Kun tutkimme erilaisia lähteitä, päädyimme siihen johtopäätökseen, että ne työpaikat, joita luodaan tämän ohjelman puitteissa pitävät sisällään tietynlaisia ongelmia liittyen niin laatuun kuin kestävyyteenkin tai työpaikan, työ, työn pituuteen. On työ, töitä, jotka kestävät vain muutaman kuukauden tai jotka ovat laadultaan niin heikkoja, että niitä ei voida todellakaan laadukkaina työpaikkoina pitää. Mielestäni päätös lis, äh, nostaa tätä ikää haarukkaa 25-29 vuoteen on erittäin hyvä päätös, koska nuoret astuvat työmarkkinoille aina vain myöhemmin ja näin ollen tässä täytyy myös sopeutua tähän uuteen tilanteeseen. Ja tämä äh, ikäharukan laajentaminen on erittäin positiivinen seikka. Lopuksi vielä haluaisin tuoda esille erään seikan, joka liittyy paikalliseen ja alueelliseen tasoon. Minne alueille, mihin paikkoihin suunnataan näitä varoja? Kenties kannattaisi nämä varat suunnata nykyistä pienemmille alueille. Mielestäni tällainen uusi alueellinen jako mahdollistaisi sen, että voisimme ottaa merkittävän laadullisen hypyn eteenpäin ja saada enemmän tehoja irti tästä ohjelmasta. Meillä on kentällä paljon tehtävää. Me käymme kenttävierailulla tässä 19-20. syyskuuta ja tällä työmatkalla meillä on mahdollisuus tavata kentällä toimivia tahoja. Olen varma siitä, että tulemme oppimaan paljon tuolla matkallamme ja sellaisiakin seikkoja, jotka voimme ottaa mukaan tähän mietintöön. Kiitän teitä siis kerran vielä siitä, että annoitte minulle puheenvuoron ja toivotan teille kaikille oikein hyvää kesälomaa. Kiitokset. Sitten FND edustaja. Grazie, presidente. Gra- Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitokset myöskin esittelijälle tästä ensimmäisestä luonnoksesta. No, tämä on ensimmäinen mielipiteiden vaihto, jota nyt käydään. Ja minulla on ollut mahdollisuus keskustella hänen kanssaan epävirallisesti varjoesittelijöiden kesken. Hänellä on hyvin avoin lähestymistapa. Ja tässä al- työn alkuvaiheessa ainakin se on näkynyt selkeästi. Ja eri kohderyhmät, joita olemme tavanneet viime kuukausina, niin nekin ovat päässeet kyllä hyvin antamaan panoksensa tähän. Uskon, että unionissa on tärkeää, että meillä on työmetodi, jossa voidaan sitten säännöllisesti tavata heitä jatkovaiheissa, komission työn jatkovaiheissa, ja sitten myöskin käytiin Kroatiassa tällaisella fact-finding matkalla. Ja uskon, että tässä on ei ole pelkästään metodikysymys, vaan myöskin tärkeä poliittinen kysymys. Tällä lausuntoluorossa voidaan myöskin poliittista aloitetta viedä eteenpäin, joka on myöskin, myöskin tekninen luonnonteeltaan, jossa katsotaan sitten parlamentin roolia nuorten osalta, kuinka voidaan taata nuorille tulevaisuus. Ja se, mitä tässä esittelijä on todennut, on tärkeää, että käytämme tätä asiakirjaa täyttöönpanossa, että voidaan todeta, kuinka tehokkaasti nuorisoaloitteita on pannut täytettyön ja miten nuorisotakuu on toiminut. Että voidaan parantaa niiden eh, toimintaa. Tärkeä asia tässä on myös nämä kriittiset kohdat. Eli monissa maissa on myöskin ongelmia ohjelmien osalta, tarvitaan nuorille tilintarkastustuomioistuin on katsonut kriittisesti tiettyjä täytäntöönpanotoimia, jotka ovat olleet tehottomia varojen käytön osalta. Erityisesti koskien näitä ei-aktiivisia nuoria. Ja sitten pitää katsoa myöskin komissiossa tehtävää työtä nuorisotyöttömyys tehty, tehtyä tutkimusta, joka tämä raportti julkaistiin viime, viime vuonna komission toimesta. Eli parlamenttina minun mielestäni meidän pitäisi katsoa erityiskriteerejä, universaaleja kriteerejä, joiden avulla voidaan tarjo- paremmin tarjota palveluja nuorille. Ja myöskin vaikka ilo voi olla tässä mukana. Kun katsotaan tarjonnan laatua, niin pitää katsoa selkeää korrelaatioita siitä myöskin, miten tuloksia aikaan saadaan. Kun kyseessä on näin vaikea ja herkkä aihe, niin tietenkin vaikea saada yhteisymmärrys aikaiseksi ryhmien kesken. Mutta nähdään, on kyllä nähdään, että tässä on selkeä ponnistelua sen suhteen, että pyritään saamaan rahoitusta lähivuosina tälle toiminnalle. Tässä on tavallaan perusperusta kunnossa. Kyllä nuorisoaloitteet ja nuorisotakuu, niiden pitää olla sellaisia välineitä, joilla voidaan sitten paremmin siirtyä työelämään. Mutta pelkästään näillä ei voi luoda uusia työpaikkoja, vaan meidän pitää myöskin luoda hyvälaatuista työtä, jotta voidaan ottaa huomioon erilaiset poliittiset ja makroimiset tilanteet, kun ottaa huomioon, että tällä hetkellä onkin hyvin herkkä tilanne tällä sukupolvella. Tarvitaan enemmän sosiaalisia investointeja. Nuorisotakuu ja nuorisoaloite voivat olla hyvin hyödyllisiä tässä, että onnistutaan meidän vaikeassa tehtävässämme. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Anne Kierike, kaiva. Yes, on behalf of Jana. Niin, ne. Eh, Jenesit Nenskan puolesta. Varjoesittelijä haluaisi kiittää esittelijää työskentelystä. Aivan kuten varjoesittelijä, että muutenkin tämä on hankala mietintö ja siinä mennään ennemminkin konsensuksen kautta ja me olemme tyytyväisiä tekstiin. Se heijastelee niitä asioita, jotka ovat tärkeitä. Me haluamme painottaa, miten tärkeää on vahva, kestävä kehitys, jotta nuoriso, nuorten työttö, työllisyysaloite eh, saa aikaan kunnollisia tuloksia. Meidän mielestämme niiden pitää olla kestäviä ja yhdessä varjoesittelijöiden kanssa mielestäni me voimme vahvasti tukea parempaa valvontaa ohjelmassa, jotta voidaan vielä parantaa sitä jatkossakin ja räätälöidä sitä paremmin nuorison toiveiden mukaiseksi. Olin iloinen, kun näin tekstissä myös ne nuoret, jotka ovat syrjäytyneet työmarkkinoilta, esimerkiksi vammaiset nuoret. Kovasti odotan yhteistyötä esittelijän kanssa Jana Tsitsanskalta. Dankeschön. Sitten Martina Dlavapajova. Olkaa hyvä. Ähm, kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää Ramana Tonsia tästä tasapainoisesta mietinnöstä ja siitä, että hän järjesti osapuolikokouksen tähän. Meillä oli mahdollisuus nähdä tämä mietintö ja data, mutta minulla oli vaikeuksia saada se tuohon screenille. Kenties jos voisitte printata sen, nämä kaikki asiakirjat meille seuraavaa kertaa varten, kun keskustelemme tästä, niin olisi hyvä. Minä todella odotan innolla keskustelujamme tulevissa varjoesittelijäkokouksissamme tarkistusten saannin jälkeen. Olen sitä mieltä, että meidän mietintömme meidän mietinnössämme, joka on hyvin tasapainoinen. Meidän pitäisi keskustella siis niin myönteisistä tuloksista nuorisotyöllisyysaloitteessa kuin sen heikkouksistakin. Usean otteisiinhan näitä, näistä heikkouksista on jo puhuttukin. Ajatellaan nyt vaikka tämän aloitteen soveltamisaika, byrokraattinen taakka, niille, jotka osallistuvat ohjelmaan, mitä hallinnollisia vaateita tässä on, miten vaikeaa on kerätä näitä tietoja. Tietysti työtarjousten laadun määritteleminen, tämä pitäisi olla osa tulevaa keskustelua. Jäsenvaltiota vaaditaan enemmän ponnisteluja niin, että saadaan parempi yhteys työmarkkinoiden ja koulutusjärjestelmän välille tässä minun mielestäni me tarvitsemme tietynlaista kolmiota. Meidän pitää ottaa mukaan tähän koulutusjärjestelmät, työmarkkinat ja poliitikot. Ja tämän kolmion pitäisi tehdä läheistä yhteistyötä. Ei pelkästään tällaisessa horisontaalisessa yhteistyössä, vaan myös vertikaalisessa yhteistyössä, koska tässä tarvitaan synergiaa ja yhteistyötä eri hallinnon tasolla, eurooppalaiselta, kansalliselle ja alueelliselle ja paikalliselle tasolle. Ja meidän pitäisi todella näistä seikoista keskustella tulevaisuudessa. Suuri osoitus tämän keskustelun laajuudesta on se, että kaikki muut valiokunnat ovat mukana tässä lausuntojen kautta. On erittäin hyvä, että saamme lausunnon kulttuurivaliokunnalta, jossa tarkastellaan enemmän koulutusjärjestelmää budjettivaliokunnalta, niin että voimme ottaa huomioon erilaiset talousarvioseikat ja tietysti talousarvivalvontavaliokunta on mukana tässä tarkastelemassa näiden toimien täytäntöönpanon tehokkuutta. Joten todella kiittäisin tästä hyvin tasapainoisesta lähestymistavasta. Tania González. Kiitoksia sitten Tania González. Kue, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensiksi kiittää esittelijä. Erittäin myönteinen henki tässä yhteistyössä ja erityisen tärkeää on se, että me arvioimme tulokset tässä nuorten työllisyysaloitteessa viisi vuotta on tämä aika jänne ja me olemme nähneet, miten nuorisotyöttömyys on kasvanut noin 20 prosenttiin. Ainakin Espanjassa se on yli 40 prosenttia jo. Niinpä kun äh, tarkastellaan äh, tilintarkastustuomioistuimen kertomusta, ei ole ollut äh, harmonisointia tässä ohjelmassa. Nyt olisi tärkeää, että eri ähm, maat ryhtyvät toimenpiteisiin. Maat, jotka ovat käyttäneet varoja, ovat käyttäneet niitä paikallisesti, alueellisesti ja on niitä maita, joissa on saatu aikaan tuloksia myös valtion tasolla. Samalla tavoin rahoitus rahoitusmekanismi eh, Euroopan sosiaalirahastosta on saanut aikaan sen, että saataisiin nopeammin eh, tuloksia näissä maissa, joissa tarvitaan tuloksia. Eh, tässä asia esitetään onnistuneena tässä nuorisotakuuseen on 14 miljoonaa kirjautunut, mutta onko tässä kysymys kysynnästä, kysyn, Kysymyshän on enemmänkin tarjonnasta ja perustavanlaatuiset ongelmat ovat lähtöisin siitä, jo, siitä vaiheesta, jolloin suunniteltiin tätä. Tässä osa nuorisosta, heiltä puuttuu työllistettävyyttä ja usein ongelmana on mahdollisuuksien puute ja työpaikkojen puute. Nyt on nähty monissa maissa, että saadaan aikaan turvattomia työpaikkoja, määräaikaisia työpaikkoja ja tällä tavoin nuoret joutuvat jatkuvaan määräaikaisten paikkojen ketjutuksiin ja se saa aikaan taas epävarmuutta ja mielestäni tämä ei ole mikään ratkaisu tällaiseen ongelmaan. Olisi tärkeämpää ja sopivampaa, että sovellettaisiin sellaista näkökulmaa niin, että ähm, saataisiin aikaan äh, työpaikkoja, joita ei vielä ole, esimerkiksi tutkimusprojektien kautta niin, että käytetään äh, nuorison äh, osaamista Eli olisi ohjelmia, joiden avulla voitaisiin rakentaa näitä työpaikkoja, joita ei ole, mutta joita tarvitaan, eikä sitten aikaan turvattomia työpaikkoja. Kiitoksia sitten Teri Rainke. Olkaa hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja, kiitokset Romana Tomsille tästä tekstistä, joka toimi keskustelun pohjana. Kaksi seikka tässä on sellaisia, joiden osalta olemme varsin yhtä mieltä. Ensinnäkin me haluamme jatkaa eteenpäin nuorisotyöllisyysaloitteen osalta, antaa selve, selkeä viestin tästä ja toiseksikin me haluamme parantaa niitä ongelmia, joita tähän liittyy. Kaikki olemme sitä mieltä, että aloitetta täytyy vielä parantaa, tehdä siitä mukaan ottavampi ja samalla myös tehokkaampi. Haluaisin juuri tällä erää korostaa kolmea seikkaa. Kollegat jo mainitsivatkin näitä, mutta ensinnäkin tässä täytyy nykytilannetta hyvin arvioida. Meillä on vielä tästä, tässä puutteita, tiedon puutetta. Ja tämähän hankaloittaa tietysti mietinnön työstämistä, mutta jostain täytyy lähteä liikkeelle. Toinen seikka mainittiinkin täällä jo esittelijän suulla, eli millä tavalla määritellään nämä laadukkaat työtarjoukset – tässä on mukana hyvinkin poliittinen ulottuvuus ja tämän vuoksi olisi hyvä, että todella ajan kanssa pohtisimme sitä, millä tavalla voidaan välttää sitä, että luodaan tällaiset epävarmat työolosuhteet. Ja meillä täytyy olla selkeät standardit niin kutsutulle laadukkaalle työtarjoukselle. Mietintöluonnoksessa jo mainit, mainitaankin seuraava seikka, mutta voimme vielä vahvistaa tätä entisestään kokemusten pohjalta. Ne ohjelmat, jotka olivat kaikista menestyksekkäimpiä, olivat sellaisia, joissa mukana oli eniten nuoria, nuorten, nuoria edustavia järjestöjä. Ja tämä pitäisi vielä vahvemmin tuoda esille tässä mietinnössä. Parlamentissa ja valiokunnassa olemme jo osoittaneet, että me välitämme nuorten tulevaisuudesta. Ja tämän vuoksi meillä täytyy olla myös hyvin mukaanottavat keskustelut. Mainitsitte tämän työmatkan kentälle meidän täytyy myös keskustella nuorten järjestöjen kanssa niin, että tästä mietinnöstä tulee mahdollisimman hyvä. Kiitos. Joo. Kiitoksia. Joel Melan, olkaa hyvä. Enäpästä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä painotetaan nuorten työllisyysaloitetta ja siinä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa kertomuksessa sanotaan, että nyt riittävästi nuoret eivät ole hyötyneet tästä aloitteesta. Nyt täytyy valvoa paremmin tätä aloitetta, samoin kuin nuorisotakuuta, jotta saadaan aikaan todellakin tuloksia. Aivan samalla tavoin voidaan sanoa, että tässä nyt on merkittävä vaara, että ennemminkin halutaan tätä rahoitusta kansallisen rahoituksen eh, tilalle. Tätä pitäisi tarkastella. Eh, tässä ei ole juurikaan mitään uutta. Eh, en tiedä, pitäisikö sitä korjata, mutta tässä tulee esiin myös nykyisen järjestelmän tehottomuus. Se on kuitenkin ollut voimassa jo neljä vuotta. Joka tapauksessa kiinnostaa, mihin ovat menneet nämä käytetyt summat tässä välineessä nyt on nähtävissä, että tuloksia juurikaan ole kentällä. Nuorisotyöttömyys on osoittanut, miten eurooppalainen politiikka on epäonnistunut, varsinkin työllisyyden alalla 55 prosenttia mm, alle 25-vuotiaista on työttöminä juuri näistä syistä. Me seuraamme hyvin tarkasti tätä ja osallistumme varmasti keskusteluun hyvin aktiivisesti. Kiitos. Kiitokset. Nyt on mahdollisuus pyytää puheenvuoroja vielä. Mutta esittelijä ja Mario sitten, että nämä vaan täällä huoneessa, en paljon muitakaan. Ah, otan noita. nyt, ole hyvä. Sinulla on puheenvuoro. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Olen iloinen yllättynyt siitä, että ette huomannut minua tästä. Haluaisin onnitella Romanaa tästä mietinnöstä. on erittäin hyvä ajatus tavata nuoria heidän omilla alueillaan ja katsoa, miten käytännössä tämä nuorisotyöllisyysaloite toimii, mitä se tekee. Euroopan parlamentilla on tiedotustoimistoja ja ne ovat oikein hyviä paikkoja tällaisten tapaamisten järjestämiseen. Meillä oli herra Palasin sponsoroima tapaaminen sosiaaliturvakysymyksistä useiden eri järjestöjen kanssa. Mielestäni tällainen toiminta ajatus on erittäin hyvä. Meidän todella pitäisi tavata niitä ihmisiä, jotka ovat edunsaajina näissä ohjelmissa. Ihmisiä, joille nämä ohjelmat on suunniteltu. Saamme raportteja tilintarkastustuomioistuimelta nuorisotyöllisyysaloitteesta, sosiaalirahastosta ja aina vain kuulemme näistä heikkouksista ja puutteista, ongelmista. No, me emme voi arvioida, ovatko nämä rahastot hyvin suunniteltuja, onko niillä toivotut vaikutukset. Tämä johtuu siitä, että meillä ei ole tiettyjä kriteereitä, jotka olisi mukaan otettu tähän ohjelman. X-numero ihmisiä on, nuoria on koulutettu ja Y-miljoona nuoria sai työpaikan, ei hetkellistä lyhytaikaista työpaikkaa, vaan pitkäaikaisen työpäivän. Ja koulutuksen täytyy myös vastata työnantajien tarpeita. Ei tämä mitään helppoa hommaa ole. Opettajat maissamme eivät pysy työmarkkinoiden muutosten tahdissa, eivätkä myöskään liike-elämän mallien muutosten tahdissa. Pitäisikö meidän kouluttaa ihmisiä työpaikkojen hakemiseen vai pitäisikö heitä kouluttaa omien yritystensä perustamiseen? Meidän pitää nyt muuttaa tässä näkökantaa meidän täytyy enemmän tehdä yrittäjyyden tukemiseksi. Näemme, miten nuoret perustavat omia yrityksiä ja niitä hoidetaan yhteispäätösmenettelyn kautta. Kaikki, jotka ovat mukana yrityksessä, ovat mukana myös päätöksenteossa. Meidän pitäisi itse asiassa nyt investoida opettajiin, että niin että opettajista voisi tulla nuorten mentoreita. Ei riitä enää tiedon välittäminen, vaan opettajat voivat selittää nuorille, millä tavalla arvioidaan tietoa ja käytetään sitä tietoa, eikä pelkästään omaksuta tietoa. Minä todella toivon, että tästä tulee menestyksekästä ja toivon, että loppujen lopuksi sitten voimme kerätä näiden, korjata näiden ohjelmien satoa. Nuorisotyöllisyysohjelma ja nuorisotakuu voitaisiin sulauttaa yhteen, koska niillä molemmilla on omat hyvät puolensa. Muistan, miten Elisabeth ja Omen Reuten veivät meidät yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Ranskaan ja Alankomaihin. Keskustelimme nuorten kanssa silloin, kun nuoriso aloite perustettiin. Nuoret sanovat, että emme halua tällaista aloitetta, vaan haluamme työpaikkoja. Kiitoksia sanotte. Minä en huomannut sinua aikaisemmin. Anteeksi, minun virheeni. No niin, muita puheenvuoropyyntöjä? Sitten minä olen teille kolme kommenttia tähän, siihen mitä jatkokeskustelua voidaan käydä. Uskon, että meidän pitäisi kiinnittää paljon huomiota siihen, että toimenpiteiden laatu kansallisella tasolla pitäisi olla hyvää. Minä itse olen osallistunut Saksassa toimijoissa on paljon työttömyyttä pyrkinyt erilaisilla toimenpiteillä poistamaan. Jos ei ole mitään laatua mukana näissä toimenpiteissä, eikä mitään työllisyyttä syntynyt tästä. Tässä pyrittiin vain pelkästään nuorisotyöttömyyden prosenttilukuja laskemaan. Jos näitä ohjelmia, joita me teemme, jos tällaisia toimenpiteitä näistä luodaan, niin minusta tämä ei olisi soveltuvaa kyllä. Oli täysin, olisi täysin väärin koska kukaan ei saa mitään valkoista työpaikkaa silloin. Ja toinen kommentti, olen sitä vakuuttunut, että omilla välillä elämme pystytään tekemään. Voimme antaa vain kansalliset itse apua. Jos kansallisella tasolla näitä ohjelmia ei vahvisteta, vahvisteta ja täydennetä, niin tästä seuraa kolmas kommenttini, että jos emme myös pyri siihen, että meillä on eurooppalainen investointiohjelma mukana enemmän kuin kuinka olen sitä, että löytäisiin, luotaisiin uusia työpaikkoja, niin emme saa kyllä nuorisotyyttömyyttä kriisivaltioissa pois hoidettua. Ja viimeinen kommentti on myöskin komissiolle. Ehkä esittelijät voivat keskustella tästä vielä. Uskon, että meidän koulutusjärjestelmämme Euroopassa, se on laadullisesti hyvin erilaista maakohtaisesti ja uskon, että Danutan kommentit koulutuskapasiteetti ja kouluttajien osalta, se on hyvä kommentti. Tällöin voimme auttaa myöskin nuoria sillä tavoin, että vahvistamme koulutuspotentiaalia ja, ja teemme kouluttajille laadukasta koulutusta koska kuulen työntekki, työnantajilta ja AY-liikkeeltä myöskin, että meidän koulutusjärjestelmä on kymmenen vuotta teknisen standardien suhteen jälkijunassa, niin kyllä pitää kouluttajienkin taas päästä mukaan tähän junaan, jotta annetaan sellaisia taitoja, jotka ovat ammatissa hyödyllisiä. Tähän suuntaan me voimme antaa kommentteja valiokuntamme puolesta. Että täällä voidaan todeta, että nuorisoaloitteet, takuut, ne ovat tehokkaammin käytössä. Vielä tämä oli ihan minun kommenttini tähän. Ja kiitokset, että keskustella tästä ja 26. syyskuuta meillä on määräaika tarkistusten jättämiselle. Ja 10 lokakuuta keskustelemme näistä ja neljäs päivä äänestämme täällä tästä, joten koska meidän täysistuntoa emme tiedä vielä, mutta meillä on aika monta intensiivistä kuukautta vielä edessämme. Tämä on tärkeää työtä Euroopan tulevaisuuden kannalta. Kiitokset yhteistyöstä. Sitten viimeinen esityslistan kohta ja huomattavasti etuajassakin jopa. Valmistelija on täällä kyllä, mutta varjoesittelijät kyllä nyt katoavat täältä. ei oli hieman sen suhteen, pitäisikö nyt aloittaa vai ei. Vai pidetäänkö pieni tauko? Sofia Ribeiro en täällä. Maria Arena, en näe häntä täällä. Nyt näinkin. Hyvä, kiitoksia. Maaria, mitä voi olla näkemättä sinua? Ulrike Trebisius poistuu, Linvoin. ei myöskään täällä. Tamas Meserits. ei myöskään täällä. Hmm. lyhyt tauko. Voitko soittaa sillä välin heille? No aloitetaan käsittely sitten. Euroalueen talouspolitiikka kohta. Valmistelija on Jana Toom. Jana Tuomilla on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärrän kyllä, että varjoesittelijät ovat kadonneet, koska tässä mennään melkein viimeisessä päivässä ja voin lähettää heille kyllä kirjallisesti tämän näin. Ja joka tapauksessa meillä on hyvää yhteistyötä näiden kanssa, joten sosiaaliset näkökohdat euroalueen talouspolitiikassa ensimmäiseksi. Hyviä uutisia ja tilastoja ähm, maaliskuussa 2017 äh, työttömyysluvut olivat äh, korkealla. Tässä on selvästi äh, dynamiikkaa 2016 10,2 ja Parannuksista huolimatta äh, työttömyysluvut eivät äh, vielä ole yhtä alhaalla kuin ennen kriisiä. Äh, huoleni liittyy nimenomaan nuorisotyöttömyysasteeseen. Olen aivan samaa mieltä siitä, mitä te sanoitte tuossa johtopäätöksessä aikaisemmin, mutta nuorisotyöttömyys on äh, todella kova ongelma. 2017 maaliskuussa euroalueen nuorisotyöttömyysaste oli 19,4 prosenttia, 2016 äh, 21,3, joka tapauksessa nuorisotyöttömyys on äh, liian korkealla asteella työmarkkinaolosuhteet vaihtelevat hyvin paljon ja kaiken kaikkiaan tarvitaan uudistuksia. Ne ovat kuitenkin rajallisia ja 2016 on nähtävissä vähemmän kestävä työmarkkinapolitiikka olisi tähdellinen. Tarvitsemme myös jatkuvuutta nuorisotyöllisyysaloitteessa. Täytäntöönpanossa otetaan huomioon myös äskettäinen tilintarkastusuomioistuimen kertomus, jossa puhutaan nuorisotyöllisyysaloitteesta. Monet, monien jäsenvaltioiden pitää vielä varmistua siitä, että nuoret, jotka eivät ole koulutuksessa eivätkä työssä, heillä on mahdollisuus neljän kuukauden sisällä äh, päästä mukaan työmarkkinoille kestävästi. Nuorisotakuusta sitten pehmeä lainsäädäntö äh, liittyy nimenomaan hyvään tahtoon eri jäsenvaltioissa, joiden, jonka avulla voidaan näitä täytäntöönpanna nuorisotakuuta. Usein äh, kyse on siitä, että ei olla onnistuttu koulutusjärjestelmissä myös äh, talouskasvu on mukana tekijöissä ja äh, työllistettävyys äh, samoin 2015 valtioiden kulut tällä alalla olivat 9, 4,9 prosenttia BKTstä. Niin tämä on toisten valiokuntien aihe, mutta tämä on silti hyvin kiinteästi yhteyksissä minun käsittääkseni pitäisi erityisesti painottaa digitaalista teknologiaa ja sitä ei pitäisi käsittää mitenkään suppeasti ainoastaan alustoihin. Digitaaliset taidot, ne ovat hyvin tärkeät digitaalisilla markkinoilla ja tulevina kymmenenä vuotina ei ole mitään tehtävissä työmarkkinoilla, ei ole digitaitoja Siinä tarvitaan kunnolliset pätevyys myös. Tarvitaan ponnisteluja, jotta saadaan aikaan tasapainoinen ulottuvuus eurooppalaisessa ohjaus, ohjausjaksossa. Ja täytyy huomioida taloustilanne. Pitäisi puuttua myös köyhyyteen, joka vallitsee palkkatyötä tekevien keskuudessa haluaisin myös äh, vahvempia suosituksia jäsenvaltioille, äh, mitä tulee sosiaaliseen osallisuuteen ja suojaan. Äh, pitää olla minimisuojajärjestelmät käytössä. Nämä ovat tärkeimmät suositukset. Odotan kovasti kommenttejanne ja suosituksianne. Kiitos. Kiitokset. Täällä on vasta yksi varjoesittelijä Maria Arena SNTstä paikan päällä. Tällä hetkellä kaikki muut varjoesittelijät eivät ole vielä täällä. Maria, pitää edustaa heitä kaikkia. Ole hyvä. Merci beaucoup, euh, merci. Kiitokset, kiitokset esittelijälle. Mietintön esittelystä olen yhtä mieltä kanssani siitä, että jos työttömyys taso on nyt alentunut tänä päivänä, niin kyllä sitä voidaan iloita, mutta olen kuitenkin si- eh, sitä mieltä, että liian nopeasti tässä ei passaa iloita, koska näiden tilastolukujen takaa löytyy kuitenkin vielä paljon epävarmoja työpaikkoja. Työttömyyden laskeminen ei tarkoita työpaikkojen laadun parantumista eikä myöskään Euroopan kansalaisten elintason parantumista tietyillä aloilla. Tietyillä alueilla on suuria eroja jäsenvaltioiden alueiden kesken työttömyystasoissa. Ja on näitä merkittäviä työttömyysalueita. Ja sitten on vielä näitä heikommassa asemassa olevia ryhmiä. Ajatellaan nyt nuoria ja naisia. Tänä päivänä naisten työttömyys Työllisyysaste on edelleen riittämätön Euroopan unionissa ja eri alueilla ja eri jäsenvaltioissa on suuriakin eroavaisuuksia tässä työllisyydessä. Joten muutamia prioriteetteja tässä SD-ryhmän kannalta niin, että päästään eteenpäin sosiaalisen Euroopan kysymyksessä. Ensinnäkin toit esille se, että tässä koulutuksen jatkuvan oppimisen täytyy pysyä painopistealueena. Tämä pätee eritoten nuoriimme. Tänä päivänä tutkinnon suorittaneilla nuorilla, joilla on vaikeuksia löytää työpaikkaa, mutta ne, joilla tutkintoa ei ole, on vielä suurempia hankaluuksia. Ja meidän täytyy siis työstä koulutuksen saatavuutta kaikille nuorille, muodollista koulutusta, joka johtaa tutkintoon, mutta myös epämuodollista koulutusta, jota voidaan arvostaa työtä etsittäessä. Toinen seikka liittyy edelleenkin nuoriin. Tässä ei ole kysymys nuorisotakuun tai nuorten työllisyysaloitteen varoista, vaan näiden varojen kasvattamisesta. Minun mielestäni ei ole normaalia, että jos tänä päivänä nyt nuorisotaku on pantu täytäntöön vähemmän tehokkaasti, niin meidän sen takia pitäisi tämän aloitteen edessä vain luovuttaa. Meidän täytyy tehdä pare, toimia paremmin ja tehdä enemmän nuorisotakuun toteuttamiseksi, jos me pystymme tässä pakottamaan jäsenvaltiot kunnioittamaan talousarviosopimusta, niin kyllä meidän pitäisi pystyä pakottamaan jäsenvaltiot myös tarttumaan tehokkaisiin toimiin niin, että nuoret saadaan työllistettyä, koska nuoret ovat Euroopan tulevaisuus. Ja tämän vuoksi meidän täytyy olla paljon vaativaisempia nuorisotakuun ja sen tehokkuuden osalta. Joten tavan, vaadin enemmän ja parempaa mitä tulee nuorten työpaikkojen saantiin. Sitten kolmanneksi politiikka, joka mahdollistaa perheelämän ja työelämän parempaa tasapainottamista. Puhuin jo naisten työttömyysasteen korkeudesta Euroopassa. Se usein liittyy siihen, että heillä ei ole mahdollista sovittaa yhteen työelämää ja perheelämää. Ja tämän vuoksi onkin tähdellistä, että voimme edelleen työstää tätä yhteensovittamispakettia. Olen iloinen näistä komission ehdotuksista, jotka liittyvät esimerkiksi isyyslomaan, mutta tässä pitäisi tehdä vielä enemmän ajatellen vaikkapa lasten päivähoitomahdollisuuksia niin, että olisi enemmän palveluja, joiden autta voitaisiin sovittaa yhteen työelämä ja perhe-elämä. Tässä täytyy työehtosopimusneuvotteluissa vahvistaa näitä kysymyksiä. Jotkut ammattiyhdistykset suojelevat työntekijöitä ja ikään kuin estävät eurooppalaista mallia myös muuttamista. Eurooppalainen malli perustuu eri voimien, eli työnantaja- ja työntekijän voimien tasapainoon. Työehtosopimusneuvottelujen lopettaminen estää myös sen, että voitaisiin käydä näitä neuvotteluja tästä tasapainot, saavuttamisesta, joten Euroopan unionin täytyy vahvistaa työehtosopimusneuvotteluja ja tuoda niitä enemmän. Ja tällä tavalla voidaan saada sellaiset ehdot, jotka kunnioittavat paremmin ja ovat sopeutuneet paremmin työntekijöiden tilanteeseen. Näin ollen työehtosopimusneuvottelut ovat aivan tähdellisiä. Sitten työmarkkinan vuoropuheluun liittyy myös se, että AY-oikeuksia täytyy pystyä vahvistamaan ja estä, täytyy pystyä estämään palkkaerojen repeäminen kokonaan. Tämä on tärkeä kysymys tällä hetkellä Euroopassa. Meidän täytyy vahvistaa sosiaaliturvajärjestelmää saattamalla loppuun eläkejärjestelmän ensimmäinen pilari ja eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa kun ajatellaan niitä suosituksia, joita komissio on maakohtaisesti tehnyt, ovat sellaisia suosituksia, jotka pitävät parempana näiden eläkepilarien yksityistämisen, eli kakkos- ja kolmes pilaria vahvistetaan ja ensimmäistä eläkepilaria heikennetään. Se on kuitenkin se kaikista solidaarisin, oikeudenmukaisin ja tasavertaisin työntekijöiden kannalta. Ja tässä korostaisin vielä miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Köyhyystaso ja ero miesten ja naisten välillä tänä päivänä erottaa, eroa 40 prosentilla. Ja jos heikennetään ensimmäistä eläkepilaria ja vahvistetaan toista ja kolmatta, niin silloin tämä kuilu entistä syvemmäksi repeää, koska naiset tällä hetkellä työskentelevät köyhemmillä sektoreilla, eikä heillä ole mahdollisuus maksaa yksityiseläkejärjestelmiä. Tämän vuoksi meidän täytyy vahvistaa ensimmäistä eläkepilaria kaikin tavoin ja suosia sitä, kun ajatellaan eläkejärjestelmää. Hyvä puheenjohtaja, koska olen ainut tässä käyttämässä puheaikaa, niin hyödynnän tätä tilannetta työllisyysehtojen ja työllisyysolosuhteita täytyy parantaa, kun ajatellaan lyhytaikaisia työpaikkoja, mutta täytyy myös taistella sosiaalista polkumyyntiä vastaan. Sitä on tänä päivänä Euroopassa olemassa. Meillä on sellaisia käytänteitä täällä Euroopassa, jotka tuhoavat sitä kehitystä, mitä on tapahtunut eurooppalaisten työntekijöiden hyvinvoinnin osalta. Täytyy to- torjua sosiaalista polkumyyntiä. Tämä on meidän mielestämme aivan tähdellistä, jos halutaan saada eurooppalaiset takaisin Euroopan hankkeen taakse. Sitten uudet sosiaaliset indikaattorit. Jos halutaan oikein mitata niitä toimia, joihin ryhdytään, niin yhtä lailla tarvitaan sitten asianmukaiset indikaattorit. Ei, pysty, ei voi puhua pelkästään BKTstä ja kasvusta, vaan nyt on aika saada aikaiseksi asianmukaisesti mitattavissa olevia sosiaalisia indikaattoreita, jotka voivat olla arvoltaan ihan yhtä hyviä kuin puhtaasti taloudelliset indikaattorit. Kiitos. So, dann danke ich den... Kiitokset. Sitten kiitokset näistä kaikista viidestä muustakin puheenvuorosta varoistelit ja pitivät. Ja sitten EFTDstä ei ole täällä ollenkaan, eikä myöskään EMFstäkään. Joten muita puheenvuoropyyntöjäkään en näe. Uskon, että voimme päättää tämän päivän kokouksen. Tarkistus ei, tarkistusten jättämisen määräaika on 19.7. tässä tässä lukee kello 12 mennessä. Ja 28.9. me Empelissä käsittelemme näitä. Ja tämähän on laustoluonnos Ekonille. Ja Ekon sitten myöhemmin Eko äänestää tästä. Joten kiitokset keskustelun osallistujoille. Ja pienellä etu, pienessä etuajassa voimme näin viettää mukavaa iltaa. Tapaamme huomenna taas kello yhdeksän. Olkaa täsmällisesti paikalla. Hyvää illanjatkoa.